yksi tunti työjärjestyksen 122 artiklan mukaisesti ja ensimmäinen kohta koskee Keski-Afrikan tasavallan tilannetta. Tähän on päätöslauselmat ja äh, käsittelemme tämän asian ensimmäiseksi Almeda Ruida. Thank you so much, sir. Äh, Paljon kiitoksia puhemies. Kuten monet kollegat, olen huolissani Keski-Afrikan tilanteesta. Maa on romahtamisen partaalla ja tämä aiheuttaa vakavia seuraamuksia kansalaisille alueelle kun Seleka kapitolinaiset ottivat maaliskuussa 2013 vallan. Uskonnollisten ryhmien välinen tilanne on huonontanut turvallisuutta entuudestaan. Ihmisoikeuksia on poljettu, ryöstely on tapahtunut, naiset ovat joutuneet seksuaalisen väkivallan kohteeksi ja lapsisotilaita on värvätty. Huolimatta ponnistuksista, jotta voitaisiin välttää uskonnollisten ryhmien välinen konflikti eri yhteisöjen välillä, tilanne vaikuttaa olevan hallitsematon, ellei sitä ratkaista oikein. Tämän vuoksi me ja monet muut poliittiset ryhmät olemme olleet yhteydessä Keski-Afrikan tasavaltaan ja pyrkineet tekemään yhteistyötä viranomaisten kanssa, jotta saataisiin aikaan kestävä rauha ja demokraattisia ratkaisuja tilanteeseen. YK on turvallisuusneuvoston päätös kasvattaa sotilaallista tukea ranskalaisilla ja afrikkalaisilla joukoilla on hyvä. Se auttaa siviilien suojelua Keski-Afrikan tasavallassa. Vetoamme, että kaikki osapuolet kunnioittaisivat kansainvälistä humanitaarista oikeutta, ihmisoikeuksia ja että avustusjärjestöt pääsisivät välittömästi auttamaan kaikkia tarpeen alaisia. Vetoamme myöskin, että ihmisoikeusloukkauksia ja kansainvälisen oikeuksien loukkauksia Keski-Afrikan tasavallassa tutkitaan välittömästi ja että yhdistyneen kansakunnan turvallisuusneuvoston päätös aseiden vientikiellosta pysyy kunnioitettuna. Kiitoksia. Kiitokset Romeva Iroida. Seuraavaksi Biilan yksi minuutti. Dziękuję bardzo, e, panie przewodniczący. Tylko w ostatnich dniach... Paljon kiitoksia. Viimeisten parin päivän aikana e, vangin taistelussa on kuollut satoja ihmisiä. Myöskin kaksi e, laskuvarjojääkäriä on kuollut. Emme tiedä, kuka on iskut tehnyt. Ja myöskin ulkomaisia kohtaan on hyökätty. Selkan ryhmittymät ovat hyökänneet kristittyjen kimppuun ja tilanne on yhä vakavampi. Eskaloittaminen voi johtaa tuhontaan, jossa syynä on uskonto. Meidän pitäisi lopettaa väkivaltaisuudet ja ryhtyä vuoropuheluun ja syyllistyneet pitäisi asettaa syytteeseen. Tässä tilanteessa täytyisi aktivoitua kansainvälisten toimijoiden ja yhdistyneen kuningaskunnan pitäisi pystyä suojelemaan siviilejä. Kiitokset Bilan. Seuraavaksi De Kaiser, yksi minuutti. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Minä haluaisin ensin osoittaa kunnioitusta näille kahdelle ranskalaiselle sotilaalle, jotka kuolivat Keski-Afrikassa. Yli vuoden ajan on varoituksia eh, lähetetty Roger Shiva ja myöskin ulkosuuden hallinto, niin kuitenkin näin kauan on kuulunut aika ennen kuin YKlta on saatu päätöslauselma. Eh, ja se on aivan periaatteellinen ja sen, että vihdoin saadaan jotain aikaiseksi. Me tiesimme, me tiedämme nyt, että täällä oli kansanmurha lähestymässä. Ja me tiesimme tämän, ja kuitenkin näin paljon aikaa on mennyt ennen kuin mitään tapahtui. Minä olen kuullut asioita, jotka eivät ole ollenkaan hyväksyttäviä, ja sanotaan, että ranskalaiset ovat tähän nyt uhrautuneet. Mutta kuitenkin tämä on aivan suhteetonta. Tällä kertaa Ranska teki vain sen, mitä me olemme jo pitkän saan aikaa sanoneet, että pitäisi tehdä. Kiitokset, De Kaiser. Sitten Breda, eh, minuutti. Paljon kiitoksia, hyvä puhemies. Tämä on kolmas kerta tänä vuonna, kun keskustelemme Keski-Afrikan tilanteesta. Tällä kertaa teemme niin, jotta voisimme reagoida uusiin väkivaltaisuuksiin ja uskonnollisiin kostoiskuihin, jotka ovat eh, yleisiä. Haluaisin korostaa myöskin sitä, että kyseessä ei ole Eurooppa, vaan Ranska, joka on kentällä. Eurooppa on viime päivinä ähm, osoittanut 50 miljoonaa AFISMA-operaation tukeen. Ja Euroopan unioni on myöskin luonut humanitaarisen lentohuoltoyhteyden. Veronika Kaiser on oikeassa korostaessaan sitä, että komissaari Jergeva on tuonut asian kauan aikaa sitten jo esiin. Nyt meidän pitäisi mielestäni toimia sillä, on selkeää, että erittäin vakava humanitaarinen kriisi on syntymässä paljon pahempi kuin se, jota me ennakoimme muutama viikko sitten. Kiitoksia. Kiitokset Preda. Seuraavaksi Versia, kaksi minuuttia. No vähintäänkin voidaan sanoa, että tilanne on hivenen muuttunut Keski-Afrikassa sen jälkeen, kun tämä asia on otettu esityslistalle. Kolmas kerta tosiaan, kun tästä puhutaan tässä tänä vuonna ja aikaisempinakin vuosina nämä ihmisoikeusloukkaudet kyseessä maassa, joka on diktatuurista toiseen vai siirtynyt itsenäisen jälkeen, niin on kyllä täällä aiheuttanut keskusteluja diktatuurissa ovat mukana myöskin Ranskan hallitus, koska Keski-Afrikan tällainen kännepiste tuolla äh, Afrikan manteneella 50 äh, interventiota on Ranskan, hallitus, äh, Ranskan joko tehneet jo sen jälkeen, kun tämä maa on itsenäistynyt. Ja nyt Ranska valmistautui intervention. Ja tämä on varmasti entistä kärjistänyt tilannetta vangissa on haluttu päättäväisesti ryhtyä toimimaan Selakan toimia vastaan. Ja on myöskin ilmoitettu, että täällä on tapahtunut kolme tapauksia ja satoja kolme tapauksia. Ja sitten tämä uskontokysymys, siitä on tullut väline. Tämä väkivalta on mahdollista sen, että Ranskan joukot ovat YK tuella saaneet siellä toimia Haluamme turvallisuutta ja voimme sitä kunnioituksen osoituksen näille kahdelle Ranskan sotilalle, mutta olisimme halunneet, että päätöslauselma muistuttaa aivan erityisesti YK valtuutuksesta ja haluaisimme, että puhutaan tulevaisuudesta keski-afrikkalaisia varten, joiden pitäisi lopultakin saada äänensä kuuluviin. Kiitokset Versia. Niin, olisi teillä on vielä 20 sekuntiakin aikaa, jos olisitte vähän hitaammin puhuneet. Minäkin haluaisin mielelläni kuunnella tätä keskustelua. Olisin minäkin kuullut tästä vähän enemmän. Hyväksyttekö kysymyksen Preidalta? Pite. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puhemies. Edustaja Verja, käsitin, että, että olet tämän intervention kannalla, mutta kuinka reagoisitte, ellei tämä interventio ole hyvä, mikä teidän mielestänne olisi konkreettisesti vaihtoehto sille? Mitä te olisitte tehnyt näissä olosuhteissa? Preda, Herra Preda, te kuuntelette minua aina tarkkaavaisesti, eikä missään vaiheessa en ole vastustanut sotilaista interventiota, mutta minusta on ikävää, että on jouduttu nyt tähän interventioon. Ja sen takia, että kansainvälisesti ei ole välitetty, niin sitten on todettu, että no, Ranskan pitää toimia. Ja on vuoden ajan odotettu YK päätöslauselmaa. Tämä ei ole suinkaan riittävää

tarvitaan ja päävastuun rauhan turvaamisesta pitää olla afrikan unionilla ja e yhdistyneellä kansakunnalla. Kiitokset Jättemäki. Tässä tekstin laatijat, seuraavaksi ryhmien edustajat ensiksi Sonic. Konflikt, jaki ma miejsce w Republice Środkowoafrykańskiej Kiitoksia. Keski-tasa, Keski-Afrikan tasavallan konflikti pahenee. Seleka-kapinallisjoukot rikkovat ihmisoikeuksia ja turvautuvat väkivaltaan. Ja tämän väkivallan uhrit ovat hirvittävän usein lapsia ja naisia. 5. joulukuuta 72 tunnin sisällä 400 ihmistä surmattiin Bangissa. On huolestuttavaa, että väkivaltaisuuksiin syyllistyvät rikollisjoukkiot, jotka ovat aseistettuja, niillä on jopa raskasta aseistusta hallussaan. Ja on erittäin tervetullutta, että YK suunnittelee rauhanturvaoperaatioita Keski-Afrikan tasavaltaan. Me emme voi jättää Ranskaa yksin. Euroopan unionin pitäisi osallistua valmisteluihin, jotta löydettäisiin poliittinen ratkaisu Keski-Afrikan tasavallassa, jotta oikeusvaltio saattaisi jälleen voimaan. Kiitoksia. Kiitokset Sonic. Seuraavaksi Desir, puolitoista minuuttia. Merci, monsieur le président, monsieur le commissaire, chers collègues. Depuis la... Kiitokset sen jälkeen, kun Selekan kapinalliset ovat ottaneet maaliskuussa vallan, niin sieppaukset, väkivaltaa, ryöstely ovat johtaneet väkivallan kierteeseen Keski-Afrikassa sadat tuhannet ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan ja humanitaarinen tilanne on katastrofaalinen. Eli nyt täytyy nopeasti toimia. Se on päätös, jonka YK on turvallisuusneuvosto on tehnyt yksimielisesti. Ja YK on valtuutuksella Ranska on toteuttanut intervention syksystä lähtien yhdessä Afrikan unionin joukkojen kanssa ja EUn tuella. Niin voitaisiin suojella väestöä ja purkaa aseista joukot tuemme Ranskan interventiota ja omalta osaltani on sinun osoittaa osoituksen niille kahdelle ranskalaisille sotilaille, jotka ovat siviilien suojelussa menettäneet henkensä. Tämä kriisi tietenkin edettä kirjassa toimia, mutta nyt jo meidän pitäisi miettiä kattavampaa ja pitkän ajan ratkaisua, jossa kiinnittää huomiota turvallisuuteen, mutta myöskin humanitaarisen toimintaan, kehitysyhteistyöhön, poliittiseen siirtymään ja vapaisiin valleihin. Meidän pitää jo nyt mobilisoida täysin Euroopan unioni kaikilla näillä rintamilla niin, että voimme vastata tähän Keski-Afrikan kriisiin. Se on parlamentin viesti, toivottavasti se kuuluu.

eri uskontokunnat pääsisivät myös dialogiin keskenään ja keskinäinen kunnioitus voisi syntyä ja sitä kautta edellytykset rauhalle ja vakaudelle tuolle alueelle voitaisiin saada. Kiitokset Sitten äh, puhemies. Hyvä komission jäsen, Keski-Afrikan tasavallassa jo vuoden ajan aseistautuneet ryhmät ovat taistelleet toisiaan vastaan ja rikollisjoukkiot ovat terrorisoineet paikallisia asukkaita. Tilanne on mahdoton sietää. Kansainvälinen yhteistyö ei pysty turvaamaan siviileen turvallisuutta, eivät edes Afrikan unionin joukot, joita on tuotu paikalle. Nekään eivät saa mitään järjestystä maahan. Tämän vuoksi uskon, että sopiva tapa siviilien turvaamiseksi olisi YK turvallisuusneuvoston päätös ja nopea kansainvälisen operaation luominen rauhanturvaoperaation Keski-Afrikan tasavaltaan. Uskon myöskin, että humanitaarinen apu on tarpeen, jotta voisimme sekä tarjota maahan järjestyksen että ruokaa köyhille ihmisille. Kiitoksia. Paljon kiitoksia, Paska. Foarte mult, în sfârșit, după o inexplicabilă tergiversare timp de 8 luni. Niin, tässä nyt on kahdeksan kuukautta viivytellyt ja nyt sitten yksimielisesti on YK on turvallisuusneuvosto antanut tämän päätöslauselman. Tässä yritetään estää Keski-Afrikan tasavallan romahtaminen on satoja tuhansia pakolaisia, jotka kärsivät nälästä. Siviiliväestö täytyy suojata ja täytyy hyvin nopeasti pyrkiä toimimaan. Euroopan unionin täytyy tähän työhön osallistua, täytyy pystyä suojelemaan siviiliväestöä. Kansainvälinen puuttuminen, sen täytyy olla nimenomaan tällaista rauhaa edistävää, mutta siinä täytyy olla myöskin poliittinen aspekti, jotta päästään lopulliseen rauhaan. Tämä konflikti on äh, repinyt maata ja tässä on uskon sota edessä. Kiitokset Kretsu. Nyt äh, ilman puhujalista puheenvuorot. Pahoittelen, että kaikki ilmoittautuneet eivät saa puheenvuoroa. Esimerkiksi Ignar. Republika Środkowej Afryki to klasyczny przykład państwa, które mimo... Kiitoksia. Keski-Afrikan tasamalta on klassinen esimerkki maasta, joka huolimatta taloudellisesta potentiaalista – geopoliittisen asemansa vuoksi on joutunut mukaan etniseen ja uskonnolliseen konfliktiin. Sitä on tullut yksi kaikkein köyhimpiä maita maailmassa ja se kärsii humanitaarisesta ja taloudellisesta kriisistä. Yhä enemmän välikohtauksia on kristittyjen ja muslimien välillä, seksuaalista väkivaltaa, kidutusta, ja muuta ilmenee. Monet kansainväliset yhteisön jäsenet ja YK ovat vedonneet ja sanoneet, että tämä saattaa aiheuttaa uskonnollisen sodan ja väkivaltaisuuksia, mutta kaikki toimet ovat olleet tähän asti sellaisia, että ne eivät ole tuottaneet tulosta. Ellemme toimi nyt, tämä kriisi pahenee. Kiitoksia. Kiitos Hiebner. Seuraavaksi Staile. Siis Thank you, uh, Mr. President. Um, Kiitoksia Tilanne Keski-Afrikan tasavallassa on edelleenkin huolenne tälle parlamentille ja koko kansainväliselle yhteisölle. 2013 alusta lähtien on vallinnut täysi epäjärjestys maassa ja ihmisoikeusloikkauksista on tulossa ihan jokapäiväisiä. Nyt sata ihmisiä on kuollut, kun muslimi, seleka ja kristilliset ryhmät taistelevat keskenään ja teloituksista on kerrottu päivittäin. Tässä on todellinen kansanmurhan vaara ja koko alue saattaa, alueen tasapaino saattaa vaarantua. Kansainvälisen yhteisön on onkin jo reagoinut ja 15 miljoonaa on osoitettu tukea sinne on Ranska lähettänyt YK päätöslauselman mukaisesti joukkoja. Mutta tämä ei ole riittänyt kriisin kontrollimiseksi. Tarvitaan siis lisäinterventiota, jotta voidaan palauttaa järjestysmaahan. Amnesty International on sanonut, että tämä on täysin ennennäkötön tilanne. Toivottavasti saamme nopeasti päätöslauselman aikaan ja voidaan palauttaa rauha tuonne kriisialueelle. Kiitos. Kiitos Styler. Näin äh, puheenvuorot ilman puheenjohtajan listaa on nyt käyty loppuun. Seuraavaksi komissari Ciolo saa puheenvuoron. Kiitos puhemies. Hyvät parlamentin jäsenet, me olemme tyytyväisiä siihen, että te olette seuranneet Keski-Afrikan tilannetta ja että tässä hyväksytään päätöslauselmat eh, näistä asioista. Keski-Afrikan tilanne on eh, todellakin pahin sen omassa historiassa. Monen kertaan viisi, viimeksi 5. joulukuuta korkea ulkopoliittinen edustaja on ilmaissut huolestumisensa väkivallan kiihtymisestä ja ihmisoikeusrikkomuksista. Me olemme sama, sam, samalla huolissamme näistä asioista. Nyt on hyvin vakava tilanne ja siksi kansainvälisen yhteisön täytyy toimia hyvin nopeasti, jottei tilanne lipeä käsistä. Euroopan unioni osallistuu hyvin tiiviisti kansainvälisen yhteisön pyrkimyksiin tuoda asialle turvallinen poliittinen ratkaisu. Ja myöskin pyrimme hoitamaan sen, että ihmisoikeudet toteutuvat. Euroopan unionilla on hyvin tärkeä työ, kun koordinoidaan kansainvälistä työtä, erityisesti YK on kesken, YK on ja Afrikan unionin kesken. Tässä on myöskin Ranska, E, e, Ranska, Yhdysvallat ja Keski-Afrikan talousyhteisö mukana. Pitää suojella kansalaisia näissä maissa, se on kaikkein tärkeintä. Ja me tiedämme, että Ranska, että afrikkalaiset joukot Ranskan tuella ovat alueella ja siellä on myöskin muita tahoja, jotka pyrkivät palauttamaan rauhan. Euroopan komissio on jo sitoutunut kuten täällä jo mainittiinkin, eh, antamaan 50 miljoonaa euroa rauhan palauttamiseen tässä operaatiossa Miska. Meillä viime vuodelta eh, YK on turvallisuusneuvoston päätöslauselma Keski-Afrikan kohdalla, jossa on sovittu kansainvälisen tutkintakomission perustamisesta. Eh, Euroopan unioni tekee myös työtä sen eteen, että seuranta järjestetään ja eh, sillä tavalla, että YK hoitaa sitä Genevestä käsin. Tämä kriisi on hyvin moniulotteinen. Tähän on, tähän tarvitaan hätäapua köyhimmille kansalaisille ja tarvitaan myöskin keskipitkän ajan toimia. Sen takia komissio hyväksyi tällaisen poikkeusapupaketin, jolla vakautusta, vakauttamista pyritään edistämään alueella. Se on 10 miljoonan euron potti. Tällä on tarkoitus nimenomaan saada kansallinen sovinto syntymään ja että eri yhteisöjen ja uskontojen välinen dialogi käynnistyisi. Tällä tavalla ihmisoikeuksia edistetään ja myöskin YK ihmisoikeuskomissaarin kanssa tehdään hyvin tiivistä yhteistyötä. Täytyy myöskin saada neutraalia tietoa ihmisille. Meillä on ulkosuhdehallinnon kanssa työt meneillään, jossa on Rehabilitation and Development – tässä me huolehdimme siitä, että on riittävästi elämään tarpeita. Täällä on ollut niin huono turvallisuustilanne, että eräitä hankkeita on jouduttu lykkäämään. Meillä on siirtymävaihe menossa, jossa pyritään demokraattiset instituutiot luomaan uudelleen. Hyvin pitkä prosessi on kyseessä ja paljon voimia siihen tarvitaan. Kun nämä haasteet ovat näin moninaiset Keski-Afrikassa, niin on hyvin tärkeää se, että kansainvälinen e, yhteisö sitoutuu tähän pitkäaikaisesti. ministerit myös keskustelevat Keski-Afrikan tilanteesta seuraavassa yleisten asiain neuvostossa 16.12. Neuvosto on hyvin sitoutuneet eh, tukemaan kumppaneitaan siinä hankkeessa, kun aluetta tasapainotetaan. Kiitos. Kiitokset komission jäsen Cholos. Ja tähän on annettu kuusi päätöslauselmaesitystä. Keskustelu on käyty ja äänestys pidetään näiden keskustelujen jälkeen. Seuraava asia esityslistalla